Colleagues, Hyvät kollegat, pyytäisin teitä nyt istuutumaan, jotta voimme aloittaa tämän kuulemisen. Pyytäisin, että ette istu niille paikoille, jotka on merkitty tiettyjä edustajia varten. Ja huomattaisin myöskin siitä, että tämän päivästä kuulemista voidaan kuulla myöskin internetin välityksellä ja niin ikään tämän kuuntelun sali käytössä muistuttaisin siitä, että pelkästään jäsenillä on lupa osoittaa suosiota kätten taputuksin, mikäli he niin haluavat. Hyvää huomenta, Rova Ulskuuko, joka on työllisyys- ja sosiaaliasianvaliokunnan puheenjohtaja, herra Buzeke, joka on teollisuustutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja, sekä minä, joka olen puheenjohtajana talous- ja rahasianvaliokunnassa. Me kaikki haluaisimme toivottaa tervetulleeksi Jyrki Kataisen, joka on komissaariehdokas, joka vastaa työpaikoista, kasvusta, investoinnista ja kilpailukyvystä. Tervetuloa meidän kolmen valiokunnan yhteiseen kuulemiseen. Kuulemme järjestetään valikuntien yhteistyössä työjärjestyksen sääntöjen mukaan. Työjärjestyksen mukaan, mikäli komissaari ehdokkaan salkku liittyy useamman kuin yhden valiokunnan toimialan suurin piirtein tasavertaisesti, valiokunnat voivat, lähtää, lä, peru, valiokunnat voivat järjestää yhteiskuulemisen. Lisäksi yhteistyössä mukana ovat matkailu- ja liikennevaliokunta sekä aluekehitysvaliokunta. Parlamentti täten pistää täytäntöön perussopimukseen perustavaa oikeuttaan kuulla komission kollegion jäseniä. Erityisesti täällä arvioidaan sitä, onko komissaari ehdokas pätevä kollegion jäseneksi ja toisaalta tekemään niitä tehtäviä, jotka hänelle on määrätty. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ennen kuulemista komissaari ehdokas vastasi kirjallisesti kirjallisiin kysymyksiin Nämä kirjalliset vastaukset on toimitettu jäsenille kaikilla kielillä. Normimenettelyiden mukaisesti jäsenehdokkaat ovat myöskin jättäneet ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksistaan. Oikeustansiovaliokunta on myöskin todennut, että sillä ei ole mitään huomautettavaa komissaariehdokkaan ilmoituksen osalta. Sitten tämä kuulumisen rakenteesta. Komissaariehdokas pitää ensin korkeintaan 15 minuutin avauspuheenvuoron. Ja sitten tilaisuuden lopuksi hänellä on viiden minuutin ajan mahdollisuus esittää loppupuheenvuoro. Johdantopuheenvuoron jälkeen esitetään 45 kysymystä. Kutakin varten vartu kolme minuuttia aikaa, yksi minuutti kysymystä varten ja kaksi minuuttia komissaariorkaan vastausta varten. Voisin muistuttaa jäseniä siitä, että tästä kolme minuutin määräajasta tai aikarajasta pidetään tiukasti kiinni. Tulkkaus on saatavilla 23 kielellä, joten kaikki puhujat voivat käyttää täällä omaa äidinkieltään. Kuten sanoin, keskustelu on seurattavissa Euroopan parlamentin verkkosivun kautta internetissä. Muistutan teitä siitä, että Uudella komissaariehdokkaalla on erittäin kunnianhimoisia tavoitteita. Hänen täytyy auttaa taloutta elpymään, vahvistaa työpaikkojen luomista ja stimuloida investointeja reaalitalouden tueksi. Merkittävä investointiaukko on olemassa. Tämä on ollut nähtävissä Euroopan talouksissa viime vuosina. 300 miljardin euron lisäpaketti julkisia ja yksityisiä investointeja, josta komission puheenjohtaja ehdokas Juncker ilmoitti tulevan erittäin merkittävässä asemassa. Ilomielen kuulisimme enemmän yksityiskohtia tuosta suunnitelmasta. Paketin, paketti teidän tehtävänä se kirjan, mukaan tulee keskittymään innovaatioihin, tutkimukseen, koulutukseen ja muun tyyppisiin toimiin sellaisten hankkeiden rahoittamiseksi, joilla saadaan työttömät takaisin kunnollisiin työpaikkoihin. Lisäksi meidän täytyy nopeuttaa ja laajentaa niitä pyrkimyksiä, joilla on ryhdytty jo nuorisotakuun yhteydessä siten, että konkreettisia toimia saadaan aikaan, että pikkuhiljaa pystytään työntekijöiden osaamista parantamaan. Lopuksi toteaisin, että komission ja parlamentin täytyy tehdä yhteistyötä varmistaa se, että uusi talouden, talouspoliittinen poliittinen koordinointipaketti onnistuu ja pystyy ottamaan huomioon myöskin sosiaaliset vaikutukset, joita rakenneuudistuksilla tulee olemaan. Tässä suhteessa koordinaattoreiden tekemän päätöksen mukaisesti talousasioiden valiokunnassa oli myöskin pyytänyt, että komission puheenjohtajaksi valittu herra Juncker pohtii työnjakoa tässä tiimissä komission puolella, joka vastaa talousasioista silloin, kun on kyse EUn sisäisestä ja ulkoisesta tai komission sisäisestä ja ulkoisesta edustuksesta. Ja ilomielin kuulisimme komissaari komission puheenjohtajaksi valiotulta Junckerilta myöskin vastauksen kysymyksiin, mutta nyt haluaisin antaa työllisyysvaliokunnan nimissä Marita Ulskuukille puheenjohtajalle puheenvuoron. Kiitos. Puhun äidinkieltäni ruotsia. EUn sisämarkkinat, joilla on vapaa liikkuvuus, luo pohjan EUn yhteistyölle. Se on hyvin tärkeää ja voi antaa kasvua työllisyyttä, jota EUssa niin kovasti kaivataan. Mutta jos markkinat halutaan saada toimimaan tehokkaasti, niin ettei synny sosiaalista polkumyöntiä, kilpailutilanteiden väärinkäyttöä, niin EUn pitää luoda takuut, joilla suojellaan työntekijöitä, palkansaajia. Yhtenäiset markkinat eivät saa painostaa näitä oikeuksia alemmaksi eikä saa estää työehtosopimusten solmimista. EUn ei ole mahdollista taistella joku työttömyyttä vastaan, jos EUssa halutaan kilpailla heikoimmilla palkoilla ja työoloilla. Tämä tekee mahdottomaksi sen, että ammattiliitot huolehtivat työntekijöiden perusoikeuksista. Samalla tämä johtaa siihen, että vakavasti otettavat yritykset poistuvat markkinoilta. Sitten kilpaillaan alheisimmilla palkoilla ja huonommilla työoloilla johtaa myös siihen, että kansalaiset eivät hyväksy Eurooppa-projektia. Tämä johtaa populismin lisääntymiseen ja siksi, herra Katainen, teidän mahdollinen komission jäsenen paikka on niin tärkeä. Siksi on niin tärkeää, että pidätte tärkeänä tuota ensimmäistä sanaa, työllisyys. Uh, thank you very much, um, uh, Madame Marita Ulfskog and Mr. Robert Gual. Kiitoksia, Rova Uskok ja herra Gualtieri. Kiitoksia kovasti, että jaatte tätä puheenjohtamistehtävää tänään. Tämä löytyy Tämä on viimeinen kuulemispäivä Euroopan parlamentissa, ehkä hyväkin uutinen kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Olemme osallistuneet lukuisiin kuulemisiin. Mielenkiintoista on ollut keskustella Euroopan ongelmista. Toivotan tervetulleeksi herra Jyrki Kataisen. Hän on komission jäsen, ehdokas varapuheenjohtaja Tervetuloa myös kaikille Ekon työllisyys- ja ITRE-valiokunnan jäsenille, myös kaikille muille, jotka ovat läsnä täällä salissa. Te edustatte kansalaisjärjestöitä, PK-yrityksiä, teollisuutta, jäsenvaltioita ja te myös te kaikki, jotka seuraatte kuulemista, tämä on julkinen tilaisuus ja erittäin tärkeä sellainen. Haluaisimme toivia avoimella tavalla Euroopan parlamentissa. Ja kun seuraatte kuulemistamme, se onnistuu myös internetissä, koska tämä välittyy sinne livenä. Muutama sana itre valiokunnan on vastuussa innovaatiosta, tutkimuksesta, teollisuudesta, yrittäjyydestä, pk-yrityksistä, energiakysymyksistä, digitaalitaloudesta, kaikki nämä asiat vaikuttavat kilpailukykyyn. Me tiedämme tämän oikein hyvin. Ja kaikki näistä asioista kuuluvat alueeseen, josta komission jäsen ehdokas on johtovastuussa tulevaisuudesta joidenkin muiden komission jäsenten kanssa. Edessä on huomattavia haasteita seuraavan viiden vuoden aikana kaikilla näillä saroilla ja ITRE-valiokunnan työllisyysasian komiteamme kollegat, itsehän edustan täällä teollisuusasian valiokuntaa, me kaikki haluamme saada selville, miten komission jäsen ehdokas aikoo tässä toimia, miten hän pyrkii täyttämään myös kansalaistemme odotuksia. Kiitoksia kovasti. Nyt pyytäisin herra Gualtieriä toista puheenjohtajamme jatkamaan. Buzek. Kiitoksia, herra Buzek. Nyt aloitamme ensimmäisen puhujakierroksen, sanoo puheenjohtaja. Ensimmäinen puhuja on edustaja Kärensä kansan puolesta. Eikö olisi parempi antaa ensin komissaariehdokkaalle puheenvuoro? The introductory remarks were very Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tämä teidän johdanto puheenvuoronne, mutta no, leikki sikseen. Herra Kattainen, pyydän